Allora, cari, cari colleghe, e cari colleghi. No niin, hyvät kollegat. Siirtykäämme äänestämään heti. Meidän pitää valita kvestorit viisi paikkaa ja seitsemän ehdokasta, joten meidän pitää äänestää. Ääntenlaskijat ovat samat kollegat jotka ovat jo tehokkaasti ja ansiokkaasti toimineet ääntenlaskijoina varapuhemiesvaalissa. Haluan olla varma siitä, että ääntenlaskijat ovat nyt juuri paikalla salissa. Kollega Borsellino, Rova Borsellino, onko hän läsnä? Rova Borsellino. Sogor. Sogor, edustaja Sogor. Hän on paikalla.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 Prego, onorevole Puhemies, minä tänä aamuna jo olin sijaisena. Minulla on täällä vierailijaryhmä. Pyydän, että joku toinen kollega voi hoitaa tämän tehtävän, koska minulla on vierailijaryhmä hoidettavana. Beh, ma il, il problema è risolto perché l'onorevole Panayotov è in aula. Panayotov on tullut paikalle, joten, joten hän voi tehdä aivan ansiokkaasti työtään. Pago on läsnä. Kaikki ääntenlaskijat ovat paikalla. Kalinovski läsnä. Kalfin Pereira Rodriguez. Rova Borsellino. Rova Borsellino on paikalla. Hienoa. Kaikki ovat paikalla. Loistavaa. Recarvi presso le urne, i vari No niin, voisitteko istua äänestys lähettyville. Teidän pitää siis olla oikealla paikoilla. Meidän pitää jakaa äänestyslipukkeet.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 tuo supporto. Onorevole Silvestris. Presidente, Prego. Penso, che non... Hyvät kollegat, onko täällä Onko täällä minimi- ja maksimipreferenssiluvut, joita voi ilmaista? Cinque voti. Viisi. Viisi. Voi äänestää viittä. Viisi ääntä voi siis laskea tuonne urnaan. Edustaja Silvestris, viisi ääntä voi käyttää.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 Ah. A questo punto possiamo dichiarare... No niin, minä luulen, että äänestys menettely kohdalla on päättynyt. Tulekset julkaistaan kello 15. Kokous on keskeytetty siihen asti. Kiitos paljon.